Nigerian liittotasavallan presidentti Muhammadu Buhar. Arvoisa presidentti Buhari, hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat, toivotan Nigerian presidentin sydämellisesti tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Herra Buhari valittiin maaliskuussa 2015, eli vajaa vuosi sitten presidentiksi tähän virkaansa demokraattisen vallan vaihdon jälkeen. Hän on käynnistänyt erittäin laajat reformit. Hän on sitoutunut korruption vastaiseen taisteluun ja panostamiseen maan talouteen. Ennen kaikkea hän hyvin päättäväisesti haluaa taistella terrorismia vastaan, kuten kaikki tiedämme Nigeriassa. Boko Haramin hirvittävät teot ovat meillä kaikilla mielessä. Hyökkäys tänä tuona viikonloppuna jossa tämänhetkisen tiedon mukaan 85 henkilöä menetti henkensä tämän viikonloppuna tapahtuneen terrorihyökkäyksen johdosta haluan ilmaista teille myötätuntoni ja osanottoni uhrien puolesta, presidentti Buhari. Euroopan parlamentti haluaa myös tukea teitä, presidentti Buhari, teidän taistelussanne terrorismia ja kauhua vastaan ja haluamme myös tukea uudistuksia teidän maassanne ja olemme valmiita täällä Euroopan parlamentissa auttamaan teitä siinä, että voitte panostaa Nigerian talouteen ja että voitte rakentaa hyvää tulevaisuutta maallenne. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin puhemies, herra Martin Schulz ja varapuhemies, Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat naiset ja herrat. Haluan ilmaista sen suuren arvostuksen, jota tunnen Euroopan parlamentin puhemiestä kohtaan, herra Martin Schulzia kohtaan, kun hän kutsui minut tänne täysistuntoon puhumaan tänne Euroopan unionin lainsäädäntöelimeen. Minulla on kunnia ja etuoikeus ja tunnen olen nöyräksi kun saan puhua teille tässä tilaisuudessa. Haluan myös tuoda Euroopan johtajille, parlamentaarikoille ja Euroopan hyvälle kansalle hyvän tahdon viestin maanmiehiltäni ja naisiltani. Nigerian kansa tunnustaa syvällä arvostuksella sen materiaalisen ja rahallisen tuen ja uhraukset, mitä Euroopan unioni ja yksittäiset Euroopan kansat ovat antaneet Nigerian vaalien ja demokratian institutionalisoimisen tukemiseksi. Kuten aikaisemminkin on tapahtunut, Euroopan unioni on tukenut riippumatonta kansallista vaalilautakuntaa niin, että viimeisimmät parlamenttivaalit saatiin suoritettua rauhallisesti ja jotka saivat huomiokseen kansainvälistä positiivista, osakseen kansainvälistä positiivista huoli, huoli, huomiota. Nigerialaiset ovat ottaneet huomioon Euroopan valtavan, valtavat ponnistukset vapaiden ja rehellisten vaalien aikaansaamiseksi maassamme. Tänä päivänä kerron tässä tapaamisessa teille, että Euroopan sijoitukset avaa, a, a, alkavat kantaa hedelmää. Olen yksi näistä Euroopan investointien tuloksista demokraattisen Nigerian rakentajana. Todellakin tämänhetkinen hallinto on demokraattisen valinnan tulosta, valinnan, jonka Nigerian kansa tietoisesti teki vaaliuurnilla. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, demokratia on tullut jäädäkseen Nigeriaan. Nopeammin kuin monikaan meistä olisi voinut kuvitella – Nigeria tullaan laskemaan yhdeksi Afrikan vakaimmista, vahvimmista ja elinvoimaisimmista demokratioista. Mutta vielä on paljon haasteita ja stressejä jäljellä, mutta ne pystytään pitämään hallinnassa turvallisuusmekanismein ja vaalilla valittavalla demokratialla. Tapahtumat, jotka johtivat Nigerian parlamenttivaaleihin vuonna 2015 osoittavat, että maa oli suurissa ongelmissa. Havaittavissa oli selvästi vihaa, kaikenlaista juonittelua, uhkailua, väkivaltaa, myöskin valitsijoita kohtaan, äänestäjiä kohtaan. Heitä yritettiin pakota äänestämään status quoon puolesta ja se draama, joka tapahtui kansallisessa koontikeskuksessa, oli hetkellisesti pelottava tilanne. Sen olivat saaneet aikaiseksi status quota epätoivoisesti puolustavat voimat. Sen tarkoituksena oli pitää kansallisten resurssien hallinta itsellään omien itsenäisten, itsekäiden intressiensä edistämiseksi. Riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan kypsyys ja kärsivällisyys professori Atahiru Jegan johdolla käsitteli tilanteen ja pelasti demokratian ja myöskin Euroopan valtavat sijoitukset siihen. On kiitettävä luojaa siitä, että Nigeria selvisi tästä draamasta. Ja kuten olen muillakin foorumeilla todennut, Nigerian aikaisemman presidentin Goodlakevelle Jonathanin toiminta on sille on annettava tunnustusta. Ensimmäistä kertaa Nigerian historiassa presidenttiehdokas ja istuva presidentti pystyivät sopimaan vaalien tuloksesta, myös, myönsivät vaalitappion uhaten vahvoja sellaisia voimia ja toimijoita, jotka eivät tällaista sopua halunneet. Hyvät parlamentaarikot, naiset ja herrat, minä arvostan suuresti sitä erityistä suhdetta, joka Nigerialla on Euroopan unionin kanssa. EU on Nigerian tärkein kehityskumppani ja tukipilari demokratian ja talouskehityksen vakauttamiseksi maassamme. Arvoisa puhemies, me Afrikassa arvostamme ja ymmärrämme, että teidän ongelman liittyvät pääasiassa vaurauden ja kilpailun hallinnointiin, mutta meidän ongelmamme ovat köyhyys, sairaudet ja teknologinen jälkeenjääneisyys. Ei ole kovinkaan vaikeaa ymmärtää, minkälaisia haasteita tällaiset ongelmat saavat aikaan. Sisäisiä taisteluita, pakolaisia, venekansalaisia, huumekauppaa, ihmiskauppaa ja niin edespäin. Kaos ei ole sellainen naapuri, joka kuka, jonka kukaan itselleen haluaisi, ja sen takia meidän yhteisen etumme mukaista on tehdä yhteistyötä ja puuttua näihin vakaviin ongelmiin, joita Afrikassa on. Arvoisa puhemies, olen iloinen, että meillä on jo olemassa Nigerian ja Euroopan unionin välinen vuosittainen poliittinen vuoropuhelu. Se on edelleenkin vahvistanut yhteistyötämme perustuen yhteisiin arvoihin ja etuihin, erityisesti rauhan ja turvallisuuden ja demokratian ja hyvän hallinnon aloilla. Tämän foorumin kautta olemme pystyneet säännöllisesti jatkamaan ajatusten vaihtoamme tärkeistä alueellisista mantereiden tapahtumista ja myöskin maailmanlaajuisista tapahtumista ja kysymyksistä. Olemme sitoutuneita tiivistämään poliittista vuoropuheluamme ja yhteistyötämme Nigerian ja Euroopan unionin välisessä yhteisessä tiessä eteenpäin, Joint Way Forward. Molemmat uskomme rauhaan, turvallisuuteen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, demokratiaan ja hyvään hallintoon, tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen jotka kaikki ovat tapoja saada aikaan ja kehittää vauras ja vahva yhteiskunta. Myöskin tässä Euroopan unionin ja Nigerian välisessä yhteydenpidossa ja tässä kontekstissa täytyy antaa tunnustusta sille, että EU on usein ja useissa yhteyksissä tuominnut ääriryhmien toiminnan Nigeriassa, pitäen sisällä myös Boko Haramin ja myöskin Länsi-Afrikan talousyhteisön. Euroopan unioni on ottanut huomioon Nigerian terrorismin vastaisen lain ja antanut sille tunnustusta kestävänä ratkaisuna Boko Haramin terrorismi ja sen kaltaisille terrorismi-iskuille ja uhille. Nigeria arvostaa EUn yhteistyötä erityisesti sen teknistä, tarjoamaa teknistä tukea, kapasiteetin rakentamista turvallisuuspalveluiden osalta ja myöskin kehitysapua. Omalta puoleltamme olemme päivittäneet omia sääntöjämme ja sitoumustamme terrorismin vastaisessa taistelussa ja kiinnitämme tarkasti huomiota operaatioiden aikana siihen, kuinka kiinniotettuja terrorismeja, terroristeja, siviilihenkilöitä ja yleensäkin konfliktialueilla olevia henkilöitä kohdellaan, kun turvaamme oman omaisuutemme. Meidän kaikkein tärkein prioriteettimme on taistella terrorismia vastaan, mutta se täytyy tapahtua mahdollisimman vähällä voiman käytöllä. Tämän valossa haluan kiittää EUn jäsenvaltioita tuesta jota he ovat antaneet Nigerian Nigerian sotilaallisille iskuille Boko Haramin terrorismiryhmiä vastaan. Monet Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat pyytäneet tai ovat luvanneet tukea ponnistuksillemme kidnappattujen Chibokin koulutyttöjen palauttamiseksi koteihinsa pelastamiseksi ja viime aikoina järjestetyssä kokouksessa vanhempien kanssa vakuutin, että hallitus ei lepää ennen kuin kaikki tytöt on pelastettu ja palautettu koteihinsa. Ja olen täysin sitoutunut tähän lupaukseen edelleenkin. Sen jälkeen, kun otin virkani vastaan toukokuussa, olemme järjestäneet uudelleen Nigerian puolustusvoimat ja asemoineet ne uudelleen niin, että se pystyy lopullisesti hankkiutumaan eron Boko Haramin terroristeista. Kaikki paikallishallintoalueet, jotka olivat tällä hetkellä Boko Haramin terroristien hallussa Adamassa, Bornossa ja Jovesin osavaltioissa ja Koillis rannalla Nigerjokea on saatu uudelleen otettua haltuun. Sisäisesti siirtymään joutuneet henkilöt palaavat vähitellen takaisin omiin yhteisöihinsä. Liittovaltion hallitus on sitoutunut rakentamaan koulut uudelleen, sairaalat ja muut tärkeät infrastruktuurit, jotka terrorismit paitessaan tuhosivat. Tällä hetkellä Boko Haramin toiminta on rajoittunut Sambisan metsään ja kapasiteettia, heidän kapasiteettiaan suuriin iskuihin on merkittävästi pystytty vähentämään. Boko Haram on nyt turvautunut iskemään toreihin, moskeijoihin, kirkkoihin ja käyttämään alaikäisiä, kovaosaisia lapsia omatekoisten räjähteiden räjäyttäjinä. Ilmaisen vakavan huolen aiheeni tai huolestumiseni Etelä-Libyan hälyttävän tilanteen suhteen. Siitä on tulossa Afrikan ja myös Euroopan strateginen aikapommi. Etelä-Libyan suuret hallitsemattomat maa-alueet ovat tulleet kukoistavaksi asebasaariksi, joka uhkaa Sahelin ja Saharan aluetta ja myöskin Länsi-Afrikkaa ja muitakin alueita. Meidän täytyy sen takia tiivistää ponnistuksiamme, jotta löytäisimme, saisimme aikaan Libyan kriisiin kestävän ratkaisun. ratkaisun. Arvoisa puhemies, Nigeria on rauhaa rakastava kanta, kansa ja se on ollut kriittisessä roolissa konfliktien ratkaisussa, ratkaisussa ja hallitsemisessa sekä Afrikassa että sen ulkopuolella. Arvoisat jäsenet, naiset ja herrat, Rauhan turvaaminen ja rauhan rakentaminen ovat olleet Nigerian ulkopolitiikan olennaisia osia sen itsenäisyydestä alusta lähtien. Nigerian joukot ovat osallistuneet lähes kaikkiin YK alueiden välisiin ja alueellisiin rauhan turva- ja rauhan rakentamisoperaatioihin. Tämänhetkisistä turvallisuushaasteista huolimatta Nigeria on kymmenen tärkeimmän maan joukossa jotka toimittavat YK rauhanturvaoperaatioihin joukkojaan. Ja taloudellinen ja inhimillinen sitoumus on valtava maassamme. Nigerian ensimmäinen rauhanturvaoperaatio sutautui Kongoon. Sinne lähetettiin 20 000 YK sotilasta vuonna 1960 heinäkuussa ONUK-operaatiolla. Ja itse minulla oli etuoikeus olla tuossa joukossa mukana. Noin kolme kuukautta ennen kuin Nigeria itsenäistyi. Nigeria osallistui YK operaatioihin Kongossa ainoastaan kolmen ja puolen vuoden ajan. Se vaikutti kolmanneksi suurimpaan kansallisen poliisivoimiin Kongossa Intian ja Etiopian jälkeen. Tämän jälkeen Nigeria, Nigerialla on edelleen rooli maailmanlaajuisessa rauhanturvatoimissa. Nigeria on tosiaankin osallistunut yleisen järjestyksen ylläpitoon Tanganikan armeijan kapinan jälkeen vuonna 1964. 1979 ja 1982 Nigerian 21. jalkaväkipataljoonan sotilaat ja 202 rykmentin jäsenet lähetettiin rauhanturvajoukkoina Chadiin aselevon valvomiseksi rauhanturvaprosessissa. Tämän lisäksi se vaikutti kaikkein suurimmalla osuudella Länsi-Afrikan monitorointiryhmän talousyhteisö siirrettiin Sierra Leoneen rauhanturvaamis- ja rauhanpakottamistehtäviin. Länsi-Afrikan maiden monitorointiryhmän talousyhteisö valoitti takaisin suurimman osan kapinallisilta ja, ja palautti myöskin syrjäytetyn presidentti Tejan Kabahin virkaansa 10. maaliskuuta 1998. Afrikan unionin mandaatin alaisuudessa Nigeria lähti rauhanrakennustehtävään Sao Tomeen ja Prinsipeen, missä se onnistui vakuuttamaan vastustavat sotilaat toimimaan viranomaisuuden alaisuudessa. Tämän lisäksi Nigeria on myöskin lähettänyt henkilöstöä Ruandaan ja myöskin Darfurin alueelle Sudanissa rauhanturvaamistehtäviin näissä kahdessa maassa. Arvoisa puhemies, Nigeria on tämän lisäksi lähettänyt joukkojaan seuraaviin Afrikan maihin. Angola, yhdistyneiden kansakuntien eh, verifikaatiotoimet, Namibia, YK, YK avustusryhmä Mosambik, operaatioryhmä Mosambikissa, Länsi-Sahara, YK missio eh, Länsi-Saharan kansanäänestykseen, Somalia, YK operaatio Somaliassa ja myöskin osuun kaistaleelle YK tarkkailuryhmä. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, siirtolaisuus Afrikasta Eurooppaan. Nigeria haluaa jakaa ne huolet, joita Euroopan unioni on esittänyt kun ajatellaan pakolaisten virtausta Euroopan Afrikasta Välimeren yli. Ja myöskin ihmishenkiä tässä on menetetty. Tässä mielessä Nigeria tulee tekemään yhteistyötä Euroopan unionin kanssa vaikuttaakseen tähän pakolaisten tulemisen Eurooppaan. Nigerian hallitus on ryhtynyt keskitettyihin ponnisteluihin vaikuttaakseen niihin asioihin, jotka lisäävät siirtolaisuutta eritoten Nigeriasta sekä kauttakulku että loppumaana. Ja tämän vuoden budjetissa hallitus on esittänyt 500 000 työpaikkaa ainoastaan opetustehtäviin. Me olemme yhteistyötä tekeviä maita ja tarkoituksena on myöskin vahvistaa koulutuskeskuksia, jotta voimme kouluttaa nuorisoa, jotta he saavat töitä ja loppujen lopuksi sitten myöskin saavat työpaikan. Me myöskin ponnistelemme talouden eriyttämiseksi ja pyrimme vaikuttamaan myöskin maatalouteen ja siihen, että saadaan työpaikkoja ja hyvinvointia maahan. Nigeria pitää hyvänä Valetassa pidetyn EU-Afrikka-huippukokouksen tulosta liittyen siirtolaisuuteen. Ja tähän liittyy myöskin 1,8 miljardin euron osuus, jonka tarkoituksena on puuttua siirtolaisuuden syihin Afrikasta Euroopan. Nigeria tulee tekemään yhteistyötä Sahelin ja Keski-Afrikan alueiden kanssa ja myöskin tämän neuvoston kanssa, jotta voidaan identifioida hankkeita rahoitukselle. Yhteinen maahanmuuton ja liikkuvuuden agenda, jonka Nigeria allekirjoitti maaliskuussa 2015 ja oli ensimmäinen Saharan eteläpuoleisen Afrikan maa, joka sen allekirjoitti, on osoitus siitä myönteisestä yhteistyömme ilmapiiristä Euroopan unionin kanssa maahanmuuton ja kehityksen saralla. Ja tässä mielessä haluaisin ehdottaa vastavuoroista viisumin vapautta Nigerian diplomaattisten ja virallisten passien haltijoille, jotka tulevat virallisiin kokouksiin ja konferensseihin Euroopassa. Talouskumppanuussopimukset. Talouskumppanuussopimus Euroopan unionin, Afrikan, Karibian ja Pasi, Tyynemeren maiden kanssa yhdessä, jota yhdessä vahvistaa – Länsi-Afrikan maiden yhteisö tullaan allekirjoittamaan Nigeriassa ja muutamassa muussa. Näiden sopimusneuvottelujen aikana Nigeria otti joitakin tärkeitä asioita, teknisiä asioita esille, joihin vielä täytyy puuttua. Kun ajatellaan kahden alueen sekoitusta teknologiaan ja rakennuskokemuksen saralla – Nigerian rakennustyöläisten liitto ja yhdistyneet ammattijärjestöt ilmaisivat huolen aiheensa siitä, millaisia kielteisiä vaikutuksia talouskumppanuussopimuksilla on Nigerian teollistamisohjelmalle. Nigeria pyrkii nyt tässä ottamaan esille oman osuutensa asioissa. Tästä syystä pyydän Euroopan unionin kumppaneita myöskin vaikuttamaan omiin huolenaiheisiin, jotta talouskumppanuussopimus, joka hyödyttää molempia ja myöskin vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja että siitä otettais, se otettaisiin huomioon yhteisten arvojen ja etujen mukaisesti. Öljyvarkaus ja laiton polttoainetäydennys. Nigeria kohtaa öljyvarkautta ja myöskin polttoaine, laitonta polttoainetäydennystä Nigerin joen deltan alueella. Ja tähän liittyvät myöskin laittomat rahastot. Tästä syystä on tärkeää käsitellä näitä asioita teidän kanssanne arvon parlamentin jäsenet. Tässä mielessä Nigeria painottaa Euroopan parlamentin yhteistyön tärkeyttä tukea, tukea ponnisteluja näiden rikosten torjumiseksi. Tarkoituksena on aikaiseksi saada turvallisuutta, poistaa korruptiota, taistella rikollisuutta vastaan. Ja tämä vaikuttaa myöskin sosiaaliseen vakauteen Nigeriassa, mutta avaa niin ikään ovet täysille taloussuhteille Euroopan ja muun maailman kanssa. Ne, jotka haluavat sijoittaa maahamme, heillä on suuret mahdollisuudet, laajat mahdollisuudet ja me haluamme taata kansalaisten turvallisuuden ja investointien turvallisuuden, jota Nigeria saa. Arvoisa puhemies, koko maailma tapasi hiljattain Pariisissa, Ranskassa, ilmastonmuutoskonferenssissa COP21. Myönteinen lähestymistapa asiaan johti yhteisesti hyväksyttäviin päätöksiin. Maailman johtajat lähtivät yhteiselle foorumille ja käsittelivät ilmastonmuutoksen järkyttäviä vaikutuksia, etenkin eh, heikommassa asemassa olevissa maissa maailmanlaajuisesti. Tämän tärkeän maailmanlaajuisen tapahtuman aikana minä ilmaisin maamme, maani kannan ilmastonmuutokseen. Eh, painotan tässä, että Tämä vaikuttaa vakavasti Nigerian turvallisuuteen kehitykseen. Nigeria tarkastelee avuttomana, kun Chad-järvi kuivuu. Tällä on valtaisia vaikutuksia niiden ihmisten elämään, jotka asuvat Chadin järven altaalla, joiden, jotka ovat vuosikymmenten ajan olleet riippuvaisia resursseista. Ja nämä häviävät hitaasti ja näin ollen myöskin yhteisön jäsenet jäävät ilman työpaikkaa. Arvoisa puhemies, on tärkeää myöskin huomata, että kaikki Lake Chadin ympärysvaltiot, niiden elämän vaikuttavat ilmastonmuutos yhdessä. Meidän täytyy ponnistella näiden haasteiden edessä. Yhteiset ponnistelumme eivät ehkä riitä, koska meillä ei ole riittävästi rahaa, teknologiaa ja työvoimaa, jota saisimme aikaiseksi tarvittavat ratkaisut. Tästä syystä me pyydämme nopeita maailmanlaajuisia toimia. Ja me olemme näissä myöskin osallisena, kun ajattelemme näitä näitä Lake Chadin ongelmia. Nigeria on vaikuttanut tähän viiden miljoonan Yhdysvaltain dollarin avulla ja nämä on jo käytetty kokonaisvaltaisen tutkimuksen aikaansaamiseksi veden siirrosta Kongon altaalta Chadin järvelle. Tämä tutkimus on osoittanut, että hanke tarvitsee 15 miljardia Yhdysvaltain dollaria, jotta se saatetaan päätökseen. Haluaisin todeta, että tämä tutkimus on osoittanut, että ehdotettu Lake Chad-hanke kykenee maksamaan takaisin tämän suuren investoinnin, jos tämä tapahtuu yksityisen sektorin kautta. Tätä taustaa vasten haluaisin, että parlamentti käyttää hyviä suhteitaan ja antaa tukensa jotta tämä suuri hanke saadaan toteutetta. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin jäsenet, kunnianarvoiset vieraat, hyvät naiset ja herrat, haluaisin jälleen kerran ilmaista suurella nöyryydellä syvän arvostukseni Euroopan parlamentin puhemiestä, Euroopan parlamentin jäseniä kohtaan, Euroopan johtajia kohtaan ja tämän mantereen ihmisiä kohtaan siitä kunniasta, jonka henkilökohtaisesti sain – ja myöskin Nigerian kansalaiset saivat äh, käyttämällä puheenvuoron täällä täysistunnossaan, joka on yksi suurimmista demokraattisista ryhmittymistä maailmassa. Kiitoksia erittäin paljon tästä kunniasta. Kiitos paljon. inspiring speech. Kiitoksia presidentti Buhari tästä puheesta. Hyvät kollegat, kiitos näistä suosionosoituksista, jotka ovat myös tuen ilmaus sille, voimia vaativalle työlle, joka presidentti Buharilla on edessään työssään. Haluan kiittää teitä vielä erittäin sydämellisesti myös kollegojen nimissä. Presidentti Buhari myös YK on kansainvälisten